ulkopuolelle, joka olisi ristiriidassa parlamentin mandaatin kanssa. Toivotan heidät tervetulleeksi. Kollega Serbi kertoi minulle juuri, että hän on liittynyt vihreiden ryhmään vastaavat Unkarin viranomaiset ovat kertoneet minulle, että herra Janos Adea, joka on Unkarin